Allora, collega, colleghi, pre... No niin, hyvät kollegat. Jatketaan sitten äänestyksiä. Seuraavana mm, Davidin ja Svietsin aiheena Euroopan naapuruuspolitiikka. Tarkistuksia ei ole jätetty. Puoltoäänet näin ollen vastaäänet tyhjät, hyväksytty, onnittelut esittelijöille. Seuraavana Veldiltä EUn terrorismin vastainen politiikka. Mietintö. Ensimmäinen tarkistus. Poltoäänet. Vastaäänet. Tyhjät. Sähköisesti äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. Eli raukea päätöslausuma ehdotus ja näin äänestys, äänestykset on saatu päätökseen. Oikein hyvää lounastaukoa kaikille ja jatkamme sitten äänestysselityksen. Gracias.